Uh, thank you very much. Kiitos paljon Schwab. Vahvistan vielä, että olette oikeassa. Odotimme, että saisin tämän mietinnön käsitelty vuoden loppuun mennessä, mutta olen ymmärtänyt Hanoselta Iskän päälliköltä, että tämä on, on ö, pidän, tämä on lykääntynyt. Tässä ei ollut lisäarvoa riittävästi eikä laatua, joten tässä on pidennetty takarajaa siten, että saadaan käsiteltyä nämä loput tarkistukset koordinaattoreiden kesken. Puhumme sitä, voisiko komissio tehdä lisätyötä sen suhteen, että olisi pidemmän aikavälin indikaattoreita sisämarkkinoiden suori, suoritukselle. Seuraavaksi Styler. Kiitos puheenjohtaja nämä indikaattorit, tämä on tervetullut asia ja kun puhuitte vaikutusarvioinneista, niin silloin kun, sitten kun indikaattorit on kehitetty, niin voitaisiinko ne ottaa vaikutusarviointoihin mukaan? Eli kun tarkasteltaisiin mitä tahansa lainsäädäntöä, niin silloin täytyisi tarkastella sitä, mitä vaikutuksia sillä on sisämarkkinoihin. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin työpaikoista ja sisämarkkinoista, nuorisotakusta. Monet puhuivat, monet jäsenvaltioista. Niitä, niiden kohdalla pyritään varmistamaan se, että tätä todellakin käytetään. Ja se, mitä sanoitte rakennusalasta, puheenjohtaja, tämäkin oli tärkeä kohta. Loppujen lopuksi me haluamme, että sisämarkkinat toimivat. Ja vuotuiset kertomukset, joita laadimme, ovat tärkeitä, koska ne tuovat esille sellaisia asioita, joissa on puutteita. Ja tuomme esiin myöskin sen, että jäsenvaltiot täytäntöön panevat äh, sisämarkkinalainsäädäntöä ja sillä on vaikutusta siihen kokonaistyömäärään, jota me teemme. Eli haluaisin kiittää koferaattia ja muita tästä mietinnöstä ja olen iloinen siitä, että tästä keskustellaan tänä aamuna. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Schmidt. Kiitos paljon, Schmidt. Thank you very much, Mr. Chairman. Well, I, I... Kiitos paljon. Minun on sanottava, että minulla on hieman eriävä näkökulma. Nyt on joulu ja joulukuusin laitetaan aina paljon kaikenlaista. Tämä eurooppalainen ohjausjakso yrittää koordinoida oikeita ongelmia, joita Euroopan taloudessa on ollut. Mikäli tähän laitetaan liikaa, niin jäljelle ei jää mitään. Olen varma, että olet yhteydessä oman kansallisen parlamentin jäseniin, ja olen varma, että he eivät ole tyytyväisiä kaikista näistä suosituksista, joita Euroopan unioni antaa. Minun maani ei kuulu euroalueeseen, meidän ei pidä seurata näitä suosituksia mutta 17-18 maata, jotka kuuluvat euroalueeseen, niin näiden maiden tulee seurata näitä suosituksia. Mutta he eivät kuitenkaan tee näin, joten se on myös toinen ongelma. Mitä tässä yritän nyt sanoa on se, että meidän pitäisi olla varovaisia. Me koskemme itsemääräämisoikeuteen. Olette olleet varmasti olleet aiemmin moni teistä kansallisen parlamentin jäseniä. Minä olen ollut meidän ei pitäisi koskea itsemääräämisoikeuteen, ei pidä puuttua kaikkeen, teen näin, teen niin tai teen näin. Se on ensimmäinen huomio, jonka tekisin hieman yleisempi. Ja toinen koskee artiklaa 16, jossa puhutaan liikkuvuudesta, vapaasta liikkuvuudesta ja siihen sen korjaamisesta mielestäni tässä voitaisiin olla paljon tiukempia. Kysynkin teiltä, puheenjohtaja, olisiko mahdollista lähettää viesti takaisin Lontooseen. Minä vierailin Lontoossa muutama viikko sitten, ennen kuin luin, minä luin artikkelin koskien pääministeriä sitten, ja kuulin myös puheen siellä sama retoriikkaa kuuluu muistakin maista ja tämä ei auta sisämarkkinoita. Minä olen yhtä mieltä. Ne ovat tärkeitä kohtia. Minä kuitenkin muistuttaisin, että nämä indikaattorit koskevat kaikkia maita, ei ainoastaan euroalueen maita. Ja tämä ohjausjakso ongelma koskee sitä, että halutaan luoda työpaikkoja, parantaa taloudellista suoritusta, talouden Talous on saatava paremmille kantimille, kuten Styler muistutti, joten tällä hetkellä me keskitymme talous- ja työllisyysindikaattoreihin, mutta meidän pitää myös katsoa sisämarkkinoiden tilannetta. Meistä jotkut kävivät Kreikassa missiolla ja me ja siellä hallitus puuttuu tähän asiaan. Miksi talous ei suoridu kunnolla, ei ole riittävää kilpailua. Ja kun kuulimme AY-liikkeen viestin, niin heillä oli täysin vastaava viesti. He tietävät, mikä tilanne on, ja lisäksi kuluttaja yhdistykset tiesivät myös, että kun ei ole kilpailua, hinnat ovat korkeammat, ja tämä on se asia, asia nyt, tämä on sen asian ytimessä, josta meidän tulisi keskustella. Mutta me Tarvitsemme myös liikkuvat työmarkkinat. Ja siihen meidän tulee puuttua. Haluaisivat, haluaisiko joku muu kollega kommentoida Kaferaatin mietintöä? Antonio? Yeah, thank you. Uh... Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Tiedoksi vain mahdollisuudesta, että saataisiin STOA-hanke tästä aiheesta. Tietenkin minä henkilökohtaisesti pidän tätä hyvin tervetulleena, mutta muodollinen pyyntö saatiin hyvin myöhäisessä vaiheessa, kun valmistellaan hankkeita ensi vuodelle. Me voimme toteuttaa 10 tai 12 hanketta vuodessa. Ja alun perin päätettiin kuudesta, että jätettäisiin vähän tilaa kollegoille Kuitenkin Stoan paneeli on jo päättänyt kuudesta alkuperäisestä ehdotuksesta ja tämä, tämän valiokunnan indikaattoritutkimus ei niiden joukossa. Kuitenkin on monia muita mahdollisuuksia toteuttaa tutkimus. Rahoittaa esimerkiksi valiokunnan omin varoin. Toinen mahdollisuus on, että käytetään parlamentin tutkimusyksikköä, jossa huolehditaan vaikutusten arvioinnista ja koordinoidaan myös toa, joten varmasti löydämme jonkinlaisen mahdollisuuden saada hyvän, riippumattoman tutkimuksen tässä yhteydessä, jotta saadaan lisätietoa Kofferatin mietinnön pohjalle. Kiitos. Puheenjohtaja mikrofoni. Uh, Professor Correa Campos. Uh, I should have... Tämä professori Campos, niin äh, hän on tämän teleteknologian yksikön johtaja. Hän on tehnyt työskennellyt innovaatioiden parissa ja me olemme katsoneet, kuinka olisi mahdollista saada tämä asia mukaan laajempaan indikaattoriin. Laajempaan indikaattoriin emme halua tehdä tästä kuitenkaan liian monimutkaista asiaa. Tästä asiasta keskustellaan koordinaattoreiden kanssa, joska tämä saataisi, saataisiin ei tehdä kuitenkaan liian monimutkaista tästä. Tässä pitää katsoa, miten olemassa oleva lainsäädäntö saadaan vietyä läpi ja on saatava paremmat suoritusindikaattorit. Mm, me, me emme käytä olemassa olevia välineitä liittyvästi indikaattoreita siinä, kuinka markkinat toimivat kuluttajien kannalta. Ja lisäksi tutkimusyksikön yksikkö on mielellään osallistumassa se on myös tytöstä tässä Noan kanssa, eli tässä tapahtuu nyt paljon tämän asian parissa. Onko muita kommentteja? Siinä tapauksessa Sergio Koferaatti saa puheenvuoron, niin hän voi kertoa aikataulusta. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita heidän kommenteistaan. Kiittäisin sekä varjoesittelijöitä että kaikkia muita kollegoita, jotka käyttivät puheenvuoron. Nyt juuri joulun alla en halua huolestuttaa Olle Smithiä ja hänen joulukuustaan. En halua, että hän joutuisi kantamaan tästä huolta ollenkaan. Välimeren perinteiden mukaan jouluna voidaan lisätä koristeita joka vuosi. En halua siis ollenkaan esittää mitään lisähuolta nyt Ulle Smithille. Ihan muutama seikka. On tärkeää, että tuo tutkimus saadaan nopeasti päätöksen, siis tuo tutkimus, joka annettiin tehtäväksi, jos Vaabin mietinnön yhteydessä, koska näitä indikaattoreita todella tarvitaan meidän työssämme nyt. Ehkä tämä on liian myöhäistä, mutta tulevaisuutta ajatellen tarvitaan jatkuvaa sisämarkkinoiden tapahtumien arviointia ja seurantaa. Ja meidän pitää voida arvioida myönteisiä seikkoja, katsoa rajoituksia – ei ainoastaan niin, että katsotaan määrällisesti asioita, vaan katsotaan myös laadullisesti. Tällä hetkellä meiltä puuttuu kunnalliset välineet. Meillä ei ole näin tehokkaita indikaattoreita käytössämme. Sanon tämän nyt seuraajillemme tai niille teistä, jotka ovat seurassa parlamentissa myös. Sisämarkkinoiden tulevaisuus ei perustu ainoastaan poliittiseen paineeseen, vaan sisämarkkinat perustuvat toimiin, toimintaan. Meidän on osoitettava, miten tehokkaita nämä toimet ovat, joihin on lähdetty sisämarkkinoiden eteen. Eurooppalaisen ohjauskauden aikana olemme nähneet vastustusta Ekonista ja työllisyysvaliokunnasta juuri tästä syystä – kun ei ehkä kunnolla ymmärretä meidän valiokunnan tekemien päätösten merkitystä. Meidän pitää löytää yhteiset tavoitteet valiokunnassa, mutta muut valiokunnat eivät ehkä pysty näitä niin helposti seuraamaan. Joten jos todella haluamme antaa näille sisämarkkinatoimille tarvittavan arvon, meidän on voitava osoittaa sektorikohtaiset toimikohtaiset edistysaskeleet, jotka ovat syntyneet sisämarkkinatoimien kautta. Seuraava kommenttini liittyy tuohon ensimmäiseen. Hyvin tiedostan ja siksi halusinkin pyytää lisäselitystä. Ymmärrän siis, kun kollegat sanovat, että tässä on aiheita, joista on jo puhuttu, tai aiheita, jotka liittyvät muiden valiokuntien toimivaltaan, mutta meidän on ymmärrettävä, että meidän valiokunnallamme on horisontaalisia tehtäviä. Jotkut spesifiset alat tietenkin kuuluvat meille myös, mutta aina käy niin, että joudumme käsittelemään aiheita, jotka ovat myös muiden valiokuntien työn kohteena. Joten minusta tuntuu, että joskus on joitain aloja, joilla on ihan sopivaa se, että me käsittelemme näitä aiheita. Emme me halua astua muiden varpaille, mutta meidän pitää kuitenkin luoda kunnalliset linkit näiden valikuntien töiden välille. Joskus kollegat taas tavallaan astuvat meidän toimivaltamme puolelle, mutta toisaalta on hyvä, jos näin käy, koska näin saadaan tällaisia reaktioita, että ihmiset lähtevät keskustelemaan keskenään. Ja siitä voi olla myös etua. Mielestäni on tärkeää, että sisämarkkinat ovat esillä paljon myös kansallisissa parlamenteissa. Valiokuntamme läpi saadaan paljon lainsäädäntöä kansallisten parlamenttien osalta meidän tekemämme päätökset ovat tärkeämpiä kuin muiden valiokuntien tekemät päätökset. Joten tämän valiokunnan tarjoama lisäarvo ei ehkä nyt ole tähän mennessä tullut kunnolla esiin tai arvostetuksi ja siksi olen ottanut itselleni vapauden kirjoittaa tänne vähän sellaistakin, mikä on vähän toimivaltamme ulkopuolella. Ajattelin siis, että Voimme keskustella yhdessä ja kertoa, mitä pidemmälle emme halua mennä, mutta jos emme pyri tällaiseen keskusteluun ollenkaan, niin syntyy ehkä sellainen tilanne, että rajoitamme työtämme niin, että me saa niitä tuloksia aikaiseksi, jotka olisivat paikallaan. Ja sitten, mitä tulee tulevaan työhömme, Puheenjohtaja voi korjata, jos olen väärässä, mutta minusta tuntuu, että meidän pitäisi äänestää 23. päivä tammikuuta. Ja sitten meidän pitäisi saada tämä asia täysistuntoon helmikuun puolessa välissä. Joten ei meillä tässä valtavasti aikaa ole. Mutta edistys, jota on saatu aikaiseksi, pitkälti siksi, että keskustelemme Schwabin mietinnöstä ja sitten myöskin tämän keskustelun ansiosta voimme saada lopputuloksen, joka saa laajalti tukea. Kiitos. No, that's exactly correct. Se on täysin oikein. 9. tammikuuta toivottavasti kaikki on palannut siihen mennessä. Käymme keskustelun tarkistuksista ja suunnittelemme että mietinnölle olisi paikka myös Ekon ja Empt-valiokunnien kanssa helmikuussa. Tämä antaa meille toivottavasti monille valiokunnan jäsenille mahdollisuuden keskustella tästä aiheesta. Nyt päätämme tämän esityslistan kohdan ennen kuin äänestämme Ajattelimme, että olisi hyvä, että meillä on 2013 vuodelle valokuva. Menemmekö kaikki tähän keskelle? Miten haluat meidän toimivan? Kutsunkin kaikkia jäseniä ja varajäseniä saapumaan tähän keskelle. Me otamme valokuvan, muistovalokuvan, jonka voi laittaa sitten ensi vuoden joulukorttiin mukaan. Okay, um, let's make a start. Aloitetaan äänestykset. Aloitetaan Rosfordin mietinnöllä. Sopimattomat kaupalliset menettelyt, valiokunta mietintö. Onko esittelijälle sanottavaa? Haluaisin vain sanoa, että eilisen keskustelummekin jälkeen, jos emme olemme samaa mieltä, niin keskustelut ovat jatkuneet eilen illalla myöhään. Ja haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoja tästä. No, I think that's right. I think I... Niin, ymmärrän, että me tarvitsemme vielä laadullisia parannuksia tähän kompromissiin. No niin, lähdetään liikkeelle. Tarpeen vaatiessa käytämme äänestyskorttia. Kuka näyttää merkkiä SD-ryhmän puolesta? Hyvä. Eli jos voitte näyttää minulle selvästi merkkiä. Eli tarkistus 1, johdantosan kappale 6, puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 2, Avataan äänestys ja katsokaa, että sormi on oikealla. Äänestys on alkanut, 30 äänestäjää. Arjas tulee paikalle, 31 äänestäjää. 31 korttia on koneessa, äänestys päättyy. hylätty 15 puolesta 15 vastaan. Tämän takia tarkistimme. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Hyväksytty viisi puolesta vastaan. Hyväksytty kuusi puolesta vastaan. Hyväksytty seitsemän Tarkistus seitsemän. Tarkistamme koneäänestyksellä. Ilmeisesti hyväksytty, mutta tulos ei ollut aivan selvä. Herra Myers on unohtanut korttinsa. Eli 15 puolesta 16 vastaan, eli nurin meni joka tapauksessa. Siis se hylättiin. Sitten tarkistus kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Eli nyt sitten siirrymme oikeusasioiden valiokunnan tarkistukseen yksi puolesta. Meidän täytyy tarkistaa Äänestys alkaa, siis oikeusasioiden valiokunnan tarkistus yksi ilmeisesti hylätty, mutta tarkistanpa kuitenkin äänestys päättyy selvästikin hylätty. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 ja 18 raukeavat, 25 on vedetty pois, 17, siitä äänestetään, 17 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 raukeaa, 24 raukeaa, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrymme oikeusasioiden valiokunnan tarkistukseen 5 Äänestys alkaa. Oikeusasioiden valiokunnan tarkistus numero 5. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oikeusasioiden valiokunnan kolmonen lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta. Nostakaa kädet selvästi ylös puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Jos haluat tätä tarkistan, ette. No tarkistetaan, jotta näen nämä numerot. Äänestys päättyy. Selkeästikin hyväksytty. Oikeusasioiden valiokunnan nelonen lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43, 43 raukeaa. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oikeusasiovalikunnan 6 puolesta meidän täytyy tarkistaa. Ilmeisesti meni hilkulla läpi. Oikeusasioiden valiokunnan kuusi tulos tulee olemaan tiukka. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.13. 17.14, jos meijäs otetaan mukaan. Sitten oikeusasioiden valiokunnan 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oikeusasioiden valiokunnan 8 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oikeusasioiden yhdeksän lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän kohta kohdalta äänestys, jota on pyytänyt ECR-ryhmä. Ensin ensimmäinen osa ilman sitä lausetta, joka näkyy siellä äänestyslistoissa. Puolesta, ensimmäisen osan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jälkimmäinen osa puolesta vastaan hylä, hyväksytty, puheenjohtaja korjaa. Sitten 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 raukeaa, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta, 49 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan 55 puheenjohtaja korjaa 55 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 57 Sehnalovalta kohta kohdalta äänestyksenä, eli ensimmäinen osa tarkistuksesta 57 puolesta, puolesta vastaan. Ensimmäinen osa hyväksyttiin ja sitten jälkimmäinen osa puolesta vastaan. Jälkimmäinen osa hylättiin. Sitten 58 puolesta vastaan hylätty. 59 puolesta vastaan hylätty 60 puolesta vastaan hylätty. Ja nyt sitten kokonaisuutena lausunto. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänestetty 32 puolesta eikä kukaan äänestänyt vastaan. Eli kiitokset herra Rosfortille. Toivon mukaan tämä esitellään hienosti täysistunnossa, jotta varmistamme viestin perille menon. Sitten siirrymme rouva Colin Langenin mietinnön. Se on lainsäädäntöehdotus sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa. Haluaako Colin Langeen sanoa jotakin? Ihan lyhyesti yksi pyyntö puheenjohtaja. Jos äänestys sujuu hyvin, voisin ehdottaa ehkä että ehkä tänään jo äänestettäisiin mandaatista, että voidaan lähteä neuvottelemaan neuvoston kanssa, niin ei ole niin kova aikapaine kun neuvottelut pitäisi saada tammikuun loppuun mennessä loppuun, että saadaan hoidettua käännökset. Ehkä tämä onnistuisi vielä tänään. Um, well, I think with the agreement of... Koordinaattorien suostumuksella ehdottaisin, että odotetaan mikä äänestyksen lopputulos on ja jos enemmistö on vakuuttava, niin sitten koordinaattorien suostumuksella voimme äänestää ja antaa teille mandaatin ja varmaankin tämä koordinaattorille sopii. Kreutzmann, Schwab, Schaldemosa, minä olen samaa mieltä ja Ryylläkin on samaa mieltä. Eli toimitaan näin. Mutta odotetaan ensin loppuäänestyksen tulosta. No niin, lähdetäänpä liikkeelle. Artikla 1, tarkistus 54 puolesta. Vastaan hylätty. Tarkistus 55, suullinen tarkistus samaan kohtaan puolesta vastaan. Otetaanpa uudestaan puolesta vastaan. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 14 lisäyksenä 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 on vedetty pois, 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 on vedetty pois, 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, ja se tarkoittaa sitä, että siirrymme suoraan tarkistukseen 66 lisäyksenä kompromissi ykköseen puolesta. Meidän täytyy äänestää koneellisesti. Tarkistus 66 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 69. Äänestys alkaa 69. Äänestys päättyy. Hylätty. 16.16. Ja sitten 73 Kreutzmanilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi 3 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantoosan kappaleet tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan selvästikin hyväksytty. Johdanto-osan kappaleet äh, raukeavat kompromissien tuloksena, eli seuraavaksi tarkistus kolme esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten tarkistus 39, ei, tarkistus 9 esittelijältä, tarkistus 9 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten menemme suoraan tarkistukseen 44 Kreutzmannilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta puolesta, 45 puolesta vastaan hyväksytty. 46 on vedetty pois. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 esittelijältä ja Ryyleltä puolesta vastaan selvästikin hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. So that means that we... Eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt äänestämme mietinnöstä lopullisessa muodossaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta, yksi vastaan. Eli valiokunnan kanta on harvinaisen selvä. Um, so in line with me... Eli Colin Langenin pyynnöstä ja koordinaattorien suostumuksella äänestämme ehdotuksesta, jonka myötä annettaisiin Colin Langenille ja varjoesittelijälle ja minä itse johtaisin tiimiä. Annettaisiin tiimille mandaatti käynnistää neuvottelut puheenjohtajamaan kanssa, jotta päättäisiin sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Äänestys alkaa meidän täytyy saada yli puolet valiokunnan äänestä puolesta. Haluaako joku muu vielä äänestää? 31 olisi oikein hyvä tulos. Eli selkeä mandaatti. Suurkiitokset. Ja toivotamme Ruokkolen Langenille hyvää onnea ensimmäisessä lainsäädäntömietinnössä. Ja toivon mukaan tämä päättyy menestykseen. Ja kuten aina me tulemme pitämään teidät valiokuntakokouksissa ajan tasalla siitä, missä neuvottelussa mennään. En tiedä, ovatko sekä neuvosto ja komissio paikalla. Haluaako komissio kommentoida? Ja neuvostokin on paikalla. Puheenjohtajamaan edustaja on paikalla. Tulevan puheenjohtajamaan edustaja. En näe heitä, mutta tulevan puheenjohtajamaan edustaja on paikalla. Voisitko hieman vilkuttaa sieltä takaa? Eli odotamme innolla sitä, että jatkatte tämän asian eteenpäin viemistä ja tervetuloa. Ja me tulemme tapaamaan useampaan otteeseen sitten ensi vuoden puolella. No niin, seuraavaksi herra Arjasin mietintö, oma-aloitemietintö. mietintö vastauksena komission vihreään kirjaan paketin jakelumarkkinoihin markkinoihin liittyen. Haluatko esittelijä sanoa jotakin? Right, let's go straight. Aloittakaamme äänestys. Kompromissi yksi, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kahdeksan lisäyksenä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme, no, kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Otetaan äänestys, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Sep hyväksytään 17 puolesta, 15 vastaan, tarkistus 17 puolesta, vastaan tyhjä. hyväksytty, tran 7 puolesta, vastaan tyhjä. hyväksytty, tran 2 puolesta, vastaan tyhjä. hyväksytty, kompromissi, tarkistus 9 puolesta, vastaan tyhjä. hyväksytty, tarkistus 21 puolesta, vastaan se on hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistu, Tran 14 raukeaa, 31 raukeaa, siirrymme M työllisyysvalikunta 7 poista vastaan hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Sivu 7. Nyt tarkistetaan, että onko kaikista äänestetty. En usko, että tässä on mitään unohdettu. Ei. Tarkistus 43 seuraavaksi. Anteeksi, kompromissi tarkistus 6 puhujamikrofonin ulkopuolelta.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 Compromise Amendment 5. So we're now we're on, on Compromise Amendment 6. Those in favour? Those against? Abstentions? That's carried. So I'm now on Amendment 43. Those in favour? Hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan hyväksytty. Tran 11 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 49 vedetty pois. Kompromissi 7, jossa on suullinen tarkistus. Pablo, May I? Yes, please. Eh, sobre la eh, enmienda oral que se... Kiitos puheenjohtaja. tarkistus, joka on esitetty. Ansaitsee muutaman kommentin. Haluaisin sanoa, että en puolla sitä siksi, että kompromissi on saatu aikaan jo kaikkien ryhmien kanssa. Ja tässä tapauksessa emme kaikki ole valmiita lisäämään tämän tätä asiaa, joten kompromissihengessä en voi puoltaa tätä suullista tarkistusta. Mielestäni olisi parempi äänestää kompromissista ilman suullista tarkistusta. Kiitos. Well, I mean, clearly more than two members will object because I assume... Enemmän kuin kaksi tulee hylkämään, me emme voi sitä hyväksyä. Eli tätä, tämä äänestetään, tämä kompromissi ilman tarkistusta. Kuka hyväksyy kompromissin ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi Tran 15 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Tran 12. anteeksi, kompromissi 10 Mitäs kompromissi 9? Kompromissi 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 12 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 58 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan Voidaanko tarkistaa puolesta? 59 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan. Hyväksytty. Johdantason kappaleet. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 7 nyt pois. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi äänestämme tarkistetusta mietinnöstä äänestys alkaa. Äänestys päättyy 33 ääntä puolesta, eikä yhtään vastaan. Oikein hyvä. Pitää katsoa, että tämä esitetään täysistunnossa oikein hyvin. Seuraava koskee paineistuslaitoston harmonisointia Tämä koskee uutta lainsäädäntökehystä. Pyydän Roitavaa kertomaan hieman taustaa tästä ennen kuin äänestämme. Me voisimme äänestää kaikista tarkistuksista ryppäänä, mutta Roitava voisi kertoa, missä mennään koko paketin suhteen. Esittelen, ole hyvä. Děkuji. Eh, já bych chtěla říct, že díky vstřícnosti všech stínových zpravodajů a, a, a spolupráci s... Kiitos. Meillä on ollut hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Meillä on ollut myös komission ja puheenjohtajavaltion kanssa hyvä kompromissi. Olemme käsitelleet tämän ongelman melkein juurian myöten. Tämä paketti, joka on toinen direktiivi tämän asian suhteen, niin luo olosuhteet, jotka voidaan panna täytäntöön. Tämä konkreettinen kysymys on ollut sellainen, että sen suhteen ei ollut kovinkaan, ei ollut lähestulkoon ollenkaan tarkistuksia. Nämä asiat oli hyväksytty horisontaalisesti jo muissa direktiiveissä. Olen katsonut ehdotusta, joka oli hieman opportunista, mutta en ottanut sitä mukaan. Komissio on viestinyt meille kolme seikkaa, jotka koskevat kielellisiä tarkennuksia. Kyseessä on kolme tarkistusta, jotka ovat kielellisiä. Nämä koskevat kolmea kohtaa, jotka ovat siis kielellisiä hienosäätöjä. Uskon, että voimme äänestää näistä ryppäänä. Olen keskustellut asiasta varjoesittelijöiden kanssa. Puhun sitten äänestyksen päätteeksi. Kiitos. Oh, thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Haluaako joku väliesittelijä kommentoida vai voimme äänestää? Selvä. Tehdään siis niin, että kaikki tarkistukset äänestetään yhtenä ryhmänä äänet puolesta. Vastaan. Kaikki hyväksytty. Ja sitten koko paketti. Anteeksi, edustaja Roitava vielä. Äänestetäänkö ensin? Äänestetään ensin. Äänestys alkaa koko mietinnöstä, hoitava mietinnöstä näin muutettuna. Kaksi on jättänyt nyt äänestämättä, mutta ei se mitään. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 puolesta ei vasta ääniä. Yeah. So did you want to speak again? Halusitteko käyttää vielä puheenvuoron Edustaja Röytävä. Kiitos. Haluaisin kiittää teitä tästä luottamuksesta, jota olette osoittaneet. Tämä on oikein hieno joululahja minulle. Haluaisin pyytää, että minulle annettaisiin mandaatti, jotta voin neuvotella neuvoston kanssa. Olen juuri saanut neuvostolta sähköpostin ja siinä sanotaan, että neuvosto on valmis neuvottelemaan. Eli täysistunnossa ensi vuoden puolella voisimme viedä tämän asian päätöksen. Haluaisin vielä kerran kiittää tästä neuvottelumandaatista neuvoston kanssa. Ja pyydän puheenjohtajalta äh, sitä, että tästä luottamus, mandaattiluottamuksesta myöskin äänestettäisiin. I'm sure, um... no, tarkistan nyt vielä koordinaattoreilta, sopiiko, varmasti sopii, koska periaatteessa tässä jatketaan tuota pakettia, joka meillä jo on, joten voidaan varmasti olettaa, että tarvitaan yksi kolmikanta vain, jotta saadaan tämä päätökseen. Minä tukisin varmasti, sama tiimi kuin aikaisemmin, näin ajattelisin. No äänestetään muodollisesti. Saadaanko riittävästi jäseniä puolesta? Eli mandaattiäänestys, uroitavan mandaatti Äänestys päättyy. Selkeä mandaatti, järjestäjä Roituva. Kiitos oikein paljon. Toivomme, että tästä saadaan menestyksekäs päätös tähän työhön. Kiitos oikein paljon. Sitten viimeinen ehdotuspaketti, edustaja Smithin mietintö, josta keskustelimme eilen, jossa on kompromissitarkistuksia. Kyse on vahingonkorvauskanteista. Okay. No, I think are they in here or should I go through? Yeah, I think you're because we. Okay. All right. Okay. Okay. Fine. All right. okay. okay. Uh, Marlies was just uh, talking. Marlies juuri minulle kertoi, että edustaja Schwab on vetänyt pois monia tarkistuksia tarkistetaan äänestyksen aikana. Edustaja Smith, halusitteko vielä käyttää puheenvuoron? Ei, selvä. Lähdetään äänestämään. Joten ensin katsotaanpa. Tarkistus 37 puolesta. Vastaan hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan hyväksytty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta tarkistetaan. Tarkistus 42 esittelijältä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.15. Tarkistus 43 puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 44. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 45. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 47. Tässä on äänestys Aise on vedetty pois, 47 on vedetty pois. Käsittääkseni silloin siirrymme, aikoko tuo ryhmä, mihinkä menemme seuraavaksi. 48, aha, 48 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 50 on vedetty pois. Tarkistus 51 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan hyväksytty. 54 on vedetty pois. Tarkistus 55 puolesta vastaan hyväksytty. 56, 57, 58, 59 vedetty pois. Tarkistus 60 on seuraava ääne puolesta puolesta vastaan hyväksytty. 61 on vedetty pois. Nyt äänestetään 62, 63, 65 rattin tarkistukset yhtenä ryhmän äänet puolesta. Vastaan selkeästi hylätty. Tarkistus 64. Tarkistus 64 nyt äänet puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 10 on vedetty pois, tarkistus 66, 67, 68 raukeavat. Seuraan tarkistus 11 esittelijältä puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta tarkistetaan. Tämä ei ollut ihan selvä tulos. Tarkistus 69, uskoakseni hylätty. Kunhan kaikki nyt äänestäisivät, 32 hyväksytty kahden äänen enemmistöllä. Seuraavana tarkistus 70 puolesta vastaan hyväksytty samalla enemmistöllä. Tarkistus 71 puolesta vastaan hyväksytty. 72 puolesta vastaan myös hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 74 puolesta vastaan hyväksytty. Hyväksytty. Ai epäselvä tulos selvä. Tarkistetaan 74. Äänestys alkaa. Mm, okay. Final vote, okay. And that's rejected. Hylätty. 18.14. Tarkistus 75. 75 tarkistetaan tämä. Tarkistus 75. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76 raukeaa. Tarkistus 77 ja siinä mukana suullinen tarkistus äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 78 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 79 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Tarkistus 80 puolesta vastaan hyväksytty selkeästi. Kompromissi 2 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Seuraavana tarkistus. Kompromissitarkistus kolme, eikö se ole seuraavana? Kompromissi kolme. Kompromissitarkistus kolme. Äänet puolesta. Tarkistetaan tämän tärkeä äänestys. Kompromissitarkistus kolme. Äänestys alkaa. And that's carried. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 91 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa. Äänet puolesta. Vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 92 puolesta vastaan. Tuo on tarkistettava. 92. Äänestys päättyy. Ai painatte vähän nappia. Anteeksi. Me poistimme tuon. Äänestys alkaa uudestaan. Joskus käy näin ensimmäistä kertaa itse asiassa, että hän painaa väärän nappia. Ovatko kaikki äänestäneet? 31 korttia, siellä 30 ääntä. No ei se mitään hylätty. Tarkistus 93, äänet puolesta 93 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten johdantosan kappale tarkistus 1 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 14. Se on automaattisesti hyväksytty tai hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan hyväksytty hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 17 raukeaa, tarkistus 19 puolesta, 19 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 21 ja 22 on hyväksytty ja automaattisesti tarkistus 2 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 23-24 on hyväksytty. Tarkistus kolme hänet puolesta. Vastaan hyväksytty. 25. Automaattisesti tarkistus 26. Äänet puolesta. Vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan hylätty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. 29. Siitä on äänestetty 4 vedetty pois. Tarkistus 5 on seuraava puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 34 raukeaa. Tarkistus 7 puolesta vastaan hyväksytty. 35 raukeaa, 36 myös tarkistus, 8 viimeinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Nyt loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 ääntä, 30 puolesta, yksi tyhjää. Kiitos oikein paljon. Kiitos, edustaja Smith. Niin minä äänestin tyhjää. Näin saatiin äänestykset päätökseen. Ja meidän on tarkoitus aloittaa koordinaattoreiden kokous. Voisinko tarkistaa vain, haluavatko koordinaattorit aloittaa heti? Meidän oli tarkoitus aloittaa 11.15, mutta kaikki koordinaattorit ovat täällä. Manders, Schwab, Schaldemose, Ryyle ja minä olemme kaikki paikalla, joten ehdottaisin, että aloitamme koordinaattoreiden kokouksen kello 10.45. 10.45. Toivotan kaikille oikein iloista joulua, onnellista uutta vuotta, kiitos tänä vuonna tehdystä työstä ja tapaan mielen tammikuussa.